päästä Brysselissä minitäysistuntoviikolla. Seuraava kokous on huomenna tiistaina 20. huhtikuuta 9. yhteen iltapäivällä ja sitten kolmesta 8.30 ja sitten yhdeksästä aina puoli yöhön saakka. Ja huominen ohjelma tullaan julkaisemaan ja se löytyy Euroopan parlamentin kotisivuilta. Kokous on päättynyt kello 11 illalla ja puhemies kiittää ystävästi tulkkeja. Kiitoksia.